valmista. Eli kun tämä ystävällinen herrasmies täällä alhaalla teihin osoittaa, niin hymyilkää. Siirtykäämme äänestyksiin. Ennen kuin me äänestämme, minulla olisi vielä pyyntö teille, hyvät naiset ja herrat, äänestyksen lopuksi. Kun me olemme päättäneet kaikki äänestykset, niin pyytäisin, että ihan lyhykäisen hetken sitten saliin, koska minulla on vielä tärkeää ilmoitusasia. Eli äänestyksen lopuksi äh, minulla on teille vielä tärkeä viesti. Noin. Meillä on seuraavaksi Ni Riadan mietintö. Ja esittelijä saa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Frau Niriada. Edustaja Niriada. Kyrmahagats. Uhtran Tavaran kulu... Kollegat, puhemies. Kun paineet nyt taantuman aikana työntekijöitä kohtaan kasvavat, Euroopan globalisaatiorahasto on aivan keskeisessä roolissa. Se tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden varmistaa se, että ne, jotka ovat talouskriisin takia menettäneet työpaikkansa, saavat nyt mahdollisuuden oppia uusia taitoja. Näin he pääsevät helpommin takaisin työmarkkinoille. Tämä on elintärkeää. Kyse on investoinnista taitoihin ja pitkän aikavälin äh, sijoituksesta eri jäsenvaltioissa. Nyt vaaditaan erityis määräyksiä, jonka kautta globalisaatiorahaston varot, varat saadaan käyttöön niissä maissa, joissa on aivan erityisen vaikea tilanne sosiaalisesti ja taloudellisesti. Haluamme tarjota alueellisella tasolla helposti käyttöön otettavia varoja niin, että löydetään alueellisia ja paikallisia ratkaisuja niin, että kaikki sellaiset toimet, jotka tulevat sosiaalirahaston toimialaan, saavat tukea. Jäsenvaltiot ja alueet tarvitsevat myös lisää koordinoitua työtä ja asiantuntijuuden jakoa. Pyydän teitä tukemaan ja hyväksymään tämän hankkeen. Niriada. Kiitokset edustaja Niriada. Ja nyt sitten äänestämme nimen huuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut edustaja Niriadalle. Sitten kollega Kyrtsos. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Myös tämä mietintö on hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, meillä on pieni tekninen ongelma. Valokuvaajat eivät voi äänestää teitä silloin, kun te, valokuvata teitä, kun te äänestätte, koska te silloin tuijotatte teidän äänestyskonettanne. Ja minä ehdottaisinkin nyt, koska äänestys ei kauaa kestä, jos te jäisitte sitten kaikki paikoillenne, niin sitten tehdään tämä valokuvaus ja sopi, sopisiko tämä, että nyt tehdään äkkiä tämä valokuvaus ja sitten jatketaan, jatketaan äänestystä. Eli valokuva otetaan nyt ja sitten äänestämme sen jälkeen. Sanoisin että mal, bin ich da eigentlich ja, ja Entäs minä? Eikö minua kuvata ollenkaan? Olenko ainoa, jota ei kuvata? Jungs. So, vielen Dank, meine Damen und Herren, für... No niin, kiitokset äh, hyvät äh, naiset ja herrat. Jatkamme siis äänestyksiä. Äh, Mureshanin mietintö. Tässä myös nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Haben alle Kolleginnen Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Ja sitten edustaja Jäätteenmäen mietintö. Myös Euroopan globalisaatiorahastosta nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. kollega Tangin mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Gonzales Ponsin mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia. Mietintö on hyväksytty. Ja nyt pyytäisin teiltä vielä huomiota hetkeksi. Kuten te tiedätte, hyvät naiset ja herrat, 16. heinäkuuta Korin Mikkel täysistunnossa esitti puheita, jotka eivät olleet yhtäläisiä Euroopan työjärjestyksen kanssa. Kysymys oli rasistisista